kaikkia kolmea toimielintä Euroopan unionissa Lissabonin sopimuksen hengessä. Avoimuuden henki on valinnut koko neuvottelujen ajan. Oikein paljon kiitoksia. Päätän yhteiskeskustelun tähän. Äänestys toimitetaan keskiviikkona kello 12. Arvoisat kollegat, siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Aiheena suulliset kysymykset komissiolle aiheesta tietojen siirto jäsenvalloista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella. ALDE, GUE, NGL ovat esittäneet kysymyksiä. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat kysymysten laatijat kollega Inetfeld, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Yes, thank you, chair. I, I... Kiitos puhemies, voi puhua aika lyhyesti. Suullinen kysymys on kai selkeä me olemme nyt juuri työstämässä PNR-pakettia. Komissio on valmistellut kolme neuvotteluvaltuutusluonnosta neuvotteluja varten Australian, Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Tällä välin kuitenkin jäsenvaltiot käyvät kahdenkeskisiä neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa henkilötietojen siirtämisestä, tai oikeastaan se, että Yhdysvallat saa pääsyn eurooppalaisiin tietokantoihin, mukaan lukien myös matkustajatiedot. Ennen kuin me voimme löydä lukkoon kantaamme missään PNR-esityksessä tai sopimuksessa, niin meidän täytyy tietää, mikä tilanne on. Nimittäin jos jäsenvaltiot kahden keskeisesti tekevät sopimuksia Amerikan Yhdysvaltain kanssa PNR-tietojen siirtämisestä, niin mieti vain, mitä virkaa meillä on tekemisillämme. Minulla on myös kerrottu, mutta sitä nyt ei pysty millään varmentamaan, koska ne ovat kahdenkeskisiä sopimuksia, kahdenkeskiset neuvottelut ovat salaisia. Meille on kerrottu, että se voi koskea PNR-tietoja, kun on kyse EUn ulkopuolisista kansalaisista tai henkilöistä, jotka lentävät muualle kuin Yhdysvaltoihin. Siksi he eivät tule edes EU- USA-sopimuksen piiriin. Me tarvitsemme tässä selvennystä ennen kuin voimme jatkaa keskustelua PNRstä. Ja lopuksi komission jäsen. Viime viikonloppuna minä myös törmäsin toiseen kysymykseen, josta meillä ei ole kerrottu, ja se saattaa olla myös täydellistä tässä keskustelussa, nimittäin yhden luukun turvallisuushanke. Komissio käy nyt neuvotteluja siitä Yhdysvaltain kanssa, siellä turvallisuusviranomaisten kanssa. Ja tässä luovuttaisiin USA-matkustajilta turvallisuustarkastus, kun tulevat Eurooppaan ja päinvastoin. Minun mielestäni tämä on aika omituista, että turvallisuustarkastukset eurooppalaisten kansalaisten osalta, kun he menevät USAhan, ovat yhä tiukempia. Joskus jopa joutuu maksamaan estämaksut ja sitten kuitenkin komissio käy neuvotteluja siitä, että turvatarkastuksia löyhennetään tälle, tänne tulevilta amerikkalaisilta. Eikö nyt ole korkeakaan tullut, että komissio kertoi ihan tarkkaan, missä mennään neuvotteluissa, mistä puhutaan. Ja tästä vähän lopetankin, jos näin on, että Yhdysvallat meille pakottaa omia turvatarstandardeja, niin onko se tehnyt tämän ohjelman mahdolliseksi? Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Sipel, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Arvoisat kollegat, täällä on viitattu useampaan otteeseen Lissabonin sopimukseen ja mainittakoon siihen liittyen jotain positiivista. Useimmat kansalaiset pitävät hyvänä asiana, että Euroopassa voi matkustaa rajattomasti ja että Euroopassa panostetaan juuri koulutukseen ja vapaaseen liikkuvuuteen, mutta se tietenkin johtaa myöskin tietoihin, joita tallennetaan, ei ainoastaan kansallisella tasolla, vaan Euroopan unionin laajuisesti. Ja tästäpä syystä onkin hyvä asia, että kun puhutaan eurooppalaisten kansalaisten tietojen suojasta, niin kyllä myös EU-tasolla pitäisi olla enemmän toimivaltuuksia käytettävissä, sillä kansalaisethan oikeutetusti odottavat, että heidän tietonsa ovat suojattuna missä tahansa Eurooppaa missä tahansa päin Eurooppaa näitä tietoja on tallennettu ja ettei niitä noin vaan anneta kolmansille osapuolille. Ja Euroopan unionin ja erityisesti Euroopan parlamentin sekä neuvoston eli yhdessä kans kansallisten edustajien kanssa pitää varmistaa se, että tietosuoja on riittävän korkealla tasolla, erityisesti silloin, kun tietoja luovutetaan kolmansille maille. Meidän täytyy tietää, mihin tarkoituksen näitä tietoja välitetään ja mitä järjestelmiä on sovellettava tietosuojan varmistamiseksi. Meidän täytyy muistaa, että paraikaa jäsenvaltiot neuvottelevat kolmansien maiden kanssa ilman, että me tietäisimme, minkä tyyppisistä tiedoista on kyse, mitä näille tiedoille tehdään, miten niitä välitetään eteenpäin, onko kyse sellaisista tiedoista, joita me emme missään nimessä haluaisi välitettävän eteenpäin. Ja meidän täytyy myöskin muistaa että yksi seikka on ehkä jäsenvaltiolta jäänyt huomioita. Jos nimittäin jäsenvaltio neuvottelee kolmannen maan kanssa, niin miten jäsenvaltio voi varmistaa, jos se ylipäätään on mahdollista, voiko se varmistaa, että tietoja välitetään eteenpäin vain ainoastaan sen omien kansalaisten osalta. Mehän tiedämme, että unionista löytyy tietopankkeja, joihin on tallennettu eri jäsenvaltioiden kansalaisten äh, tietoja ja erinäisillä jäsenvaltioilla on pääsy näihin tietoihin. Eli jos tämä A-jäsenvaltio päättää välittää nämä tiedot eteenpäin jollekin kolmannelle maalle, niin eihän näin voida toimia. Sillä mehän olemme juuri Lissabonin sopimuksen neuvotteluiden yhteydessä paneutuneet tähän tietosuojakysymykseen. Meidän täytyy huomioida tämä seikka ja varmistaa, että pelisääntöä noudatetaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tietosuoja kuuluu myöskin eurooppalaisille toimielimille. Eli eurooppalaisella tasolla meidän täytyy varmistaa, että hyvin vähän tietoja välitetään vain ja ainoastaan tarkkaan valvotussa olosuhteessa eteenpäin, ettei näitä tietoja voida käyttää milloin lystää mihin tarkoitukseen tahansa. Kiitoksia. Kiitos Tavares ja Kiitoksia seuraavana kollega olkaa hyvä. No Puhemies, hyvät kollegat. Viime vuonna useaan otteeseen olemme puhuneet, puhuneet henkilötietojen suojasta Euroopan unionissa, jotta kansalaisten turvallisuus voidaan taata silloin, kun he lähtevät lentomatkalle. Meidän on tehtävä tiettyjä myönnytyksiä tietojen välityksessä eteenpäin ja tämä totta kai tuo mukanaan tiettyjä juridisia seuraamuksia. Tämä on ikään kuin rakentaisimme taloa ja aloittaisimme katon rakentamisesta. Eli meillä on matkustajatiedot, joita välitetään. Pikemminkin meidän pitäisi ensin tunnustella, mikä on tietosuojassa tunnelma ja käsitykset Euroopan unionissa ja otettaisiin huomioon kaikkien asianosaisten näkemykset. Tällä hetkellä me puhumme Etelä-Koreasta, Saudi-Arabiasta ja Kiinasta, jotka vaativat nekin samantapaisia tietoja kuin Yhdysvallat. Tilanne on kuitenkin hyvin sirpaloitunut, sirpaloitunut ja työ on hyvin vaikea. Euroopan parlamentti yrittää saada tästä tilanteesta jonkinlaisen kokonaiskuvan. Tilanne nyt vain huononee huononomistaan, jos todellakin vahvistetaan, että tietyt jäsenvaltiot ovat jo kahdenvälisesti neuvotelleet yhteisymmärryspöytäkirjasta Yhdysvaltain kanssa. Hyvin selvästi haluan todeta sen, että en pelkää mitenkään erityisesti Yhdysvaltoja. Sehän on kumppanimaamme. Siellä on paljon hienoa ja kaunista ihaltavaa. Mutta olen pahoillani, todella pahoillani siitä, että tietyt jäsenvaltiot ovat rikkoneet neuvottelurintaman, joka meillä Euroopan unionissa on. Tämä on epälojaaliutta, joka haittaa käynnissä olevia neuvotteluja ja joka haittaa myös toimielinten välistä yhteistyötä. Meillä on oltava puitesopimus, joka suojaa henkilötietoja. Tämä todettiin kollega Alvarezin mietinnössäkin. Kuka tietää, mitkä ovat äh, tämän järjestelyn vaikutukset tulevaisuudessa? Jos kaikille lentoyhtiöille välitetään ihmisten henkilötiedot, äh, silloin kun lippuja myydään, niin mihin tämä kaikki johtaa? Me puhumme valtavasta määrästä Euroopan unionin kansalaisia. Euroopan parlamentin on toimittava. On tärkeää, että komissio, jäsenvaltiot, kaikki asianosaiset ovat tietoisia siitä, että Euroopan parlamentti seuraa tilannetta äärimmäisen tarkasti. SWIFT-asiassa saman tapaan. Tässäkään asiassa parlamentti, parlamentti ei pelkää käyttää toimivaltuuksiaan ja oikeuksiaan niin, että neuvotteluissa suojataan henkilötietoja. Albrecht, ja Kiitos. Ja seuraavana Albrecht. Ja, vielen dank, Herr... Kiitoksia, herra puhemies. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa komission edustaja. Minä toivoisin, että paneudutte tähän esittämäämme kysymykseen, sillä kyse on perustavaa laatua olevasta asiasta. Eli missä määrin on ylipäätään järkevää työstää tietosuojaa määräyksiä, niin kuin täällä sanottiin, kun me tiedämme, että parlamentin selän takana ja ehkäpä kansallistenkin parlamenttien selän takana neuvotellaan sopimuksista, jotka vesittävät nämä eurooppalaiset standardit. On tietenkin selvää, että transatlanttisilla suhteilla on keskeinen merkitys, erityisesti silloin kun luodaan oikeuden ja vapauden aluetta, mutta se ei saa johtaa siihen, että loppujen lopuksi turvallisuusintressien nimissä heikennetään perusoikeuksia. Ja tämä pätee erityisesti kansainvälisessä yhteistyössä silloin, kun keskustellaan tietojen siirrosta ja luottamuksellisuudessa. Me olemme aina sanoneet, että olipa kyse PNR-tiedoista ja niiden välittämisestä tai SWIFT-tietopankin tiedoista, oli kyse mistä tahansa, niin tietosuojamääräyksiä on noudatettava joka tapauksessa, ja tästä ei ole pidetty kiinni. Ja parlamentti on sanonut suorin sanakääntein, että me haluamme yleispäteviä Euroopan unionin laajuisia määräyksiä käyttöön, joista myöskin sovitaan Yhdysvaltojen kanssa. Minä toimin esittelijänä EU-Yhdysvaltojen välisestä puitesopimuksesta ja tästäpä syystä on tärkeää myöskin sanoa, että tämä ei päte, päde ainoastaan EUn ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin, vaan myöskin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin. Me tiedämme, että Yhdysvallat tulevat jatkossakin tekemään kahdenvälisiä sopimuksia jäsenvaltioiden kanssa, mutta se on ihan ok, kunhan tämä ei vesitä EU-tasolla tehtyjä sopimuksia. Ja siitähän nyt on kyse. Ja meidän täytyy myöskin huomioida nykyiset määräykset. Ja kun katsotaan Lissabonin sopimusta, niin sekä Euroopan parlamentti saa käsitellä näitä kysymyksiä, mutta sopimuksessa sanotaan, että jos unionin tasolla on määräyksiä otettu jo käyttöön, esimerkiksi PNR-tietoihin liittyen, niin silloin jäsenvaltiot eivät voi lähteä sooloilemaan. Ja minun mielestäni jäsenvaltiot eivät voi noin vain lähteä neuvottelemaan kahdenkeskisesti Yhdysvaltojen kanssa koska me vastaamme näistä tietosuojaan liittyvistä neuvotteluista. Ja tästäpä syystä minä vaadin komissiolta tiukkaa toimintaa kansa, jäsenvaltiota, jäsenvaltioiden suuntaan ja neuvottelut keskeytettäisiin. Ja meidän täytyy todellakin katsoa, mitkä ovat Lissabonin sopimuksen mukana tuomat määräykset. Minun mielestäni EUlla pitäisi olla yksi ääni käytettävissä silloin, kun puhutaan kansainvälisistä neuvotteluista – ja näin varmistettava, etteivät jäsenvaltiot lähde sooloilemaan. Eli neuvotellaan yhdellä äänellä ja vältetään jatkuvia kahdenkeskisiä neuvotteluita. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana komission edustaja Tamanaki. Kiitoksia puhemies, olen kovasti kiitollinen näistä parlamentin esittämistä kysymyksistä. Minä haluaisin nyt kertoa aivan aluksi, että komissio on samaa mieltä tietosuojan arkaluontoisuudet kansalaisten puolesta. Aloitetaanpa alusta. Tietänette, että tämä on mikään uusi asia. 2007 elokuussa Yhdysvallat uuden aikaisesti viisumipoikkeusjärjestelyitään. Sinne tuli myös uusia turvajärjestelyitä ja ehtoja puutut erostamaan uusiin jäsenvaltioihin, olivatpa mukana poikkeusjärjestelyssä tai eivät. Se, jotta maa voisi olla poikkeusjärjestelmässä tai se täytyy suostua tekemään Yhdysvaltain kanssa yhteistyötä lainkäyttöasioissa. Näin se on. Varsinkin pitäisi vaihtaa lainkäyttötietoja. Tämä uusi laki johti, että omaksuttiin integroitu lähestymistapa, kuten totesitte. Neuvotteluit aloitettiin Yhdysvaltain ja EUn kesken liittyen tiettyihin ehtoihin, jotta päästäisiin viisumipoikkeusohjelmaan. Se kuuluu EU-toimivaltaan näiltä osin. Se liittyy matkustusasiakirjoihin ja lentokenttäturvallisuuteen muun muassa. Nämä kuuluvat meidän toimivaltaamme. Kahden keskinen vaihtoehto, joka edelleen on olemassa Yhdysvaltain yksittäisten jäsenvaltioiden välillä, oli myös käytössä, jotta voidaan tyydyttää Yhdysvallan valtain vaatimukset yhteistyön toteuttamiseksi terrorismin torjunnassa ja tietojen vaihdossa. Jos jäsenvaltiot eivät enää vielä ole mukana oikeusjärjestelyissä, niin siksi heillä on ennakkoehto, että päästään loppuun näissä neuvotteluissa, jotta siitä tulee poikkeusmaa. Se on hoidettavaa. Maat, jotka ovat jo ohjelmassa mukana, jotka eivät vielä ole, voivat tulla myöhemmin mukaan. Heille se on helpompaa. tietojemme mukaan, joita keräsimme jäsenvaltioista, sitä voi näin vain hoitaa. Kahdeksan jäsenvaltiota on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjan Yhdysvaltain kanssa. On todettu, että he jatkavat yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa näissä asioissa. Maat ovat Tsekin tasavalta, Viro, Kreikka, Latvia, Liettua, Unkari, Malta ja Slovakia. Näin he yrittivät ratkaisemaan ongelman tällä tavalla ja näin nämä kahdeksan jäsenvaltiot pääsivät viisumipoikkeusjärjestelyihin. Näin se meni. Me ymmärrämme komissiosta yhteisymmärryspöytäkirjan tarkoituksena ei ollut sinällään oikeusperusta tietojen vaihdolle Yhdysvaltain ja asianomaisten jäsenvaltioiden kesken on kyse vain siitä, että molemmat osapuolet ilmaisivat aikomuksensa luoda erityisjärjestelyt tietojen vaihdon takamiseksi. Tästähän tässä on kyse. Haluan nyt tähdentää, että tietojen vaihto ja tietojen sisältö tarkemmin yhteis- ymmärryspöytäkirjoissa on jäsenvaltioiden käsissä, mukaan lukien myös tietoluokat, jotka tulevat katetuiksi. Siksi jos parlamentti täällä haluaa vielä lisätietoa tästä, teidän täytyy kääntyä näiden jäsenvaltioiden puoleen. Mutta, ja nyt palaan meidän mahdollisuuksiimme, komissio on vakuuttanut, että Yhdysvallat ei pyydä kahdenkeskeisiä järjestelyitä, kun on kyse PNR-tiedoista, of PNR data. PNR-tietoja, koska se kuuluu EU-toimivaltaan. Meidän kahdenkeskisten sopimusten pohjalta. Lopuksi vielä, kun neuvotteluja käytiin sopimuksesta Yhdysvaltain kesken, niin kirjavaihtoa käytiin niin, että oikeudelliset vaatimukset Yhdysvaltain puolesta liittyen tähän sopimukseen tulevat täytetyiksi. Näissä yhteyksissä komissio teki selväksi, että kirjeiden vaihto, se on mukana myös neuvotteluissa, niin tämän myötä ei päästä EUn tietokantoihin. Kiitoksia oikein paljon. Nyt ryhmien puolesta EPPn edustajana kollega Koelio. Kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisat kollegat, hyvä komissaari. Komissio sanoo kylläkin yhtäältä, että jos haluamme lisää tietoa, niin meidän täytyisi kääntyä jäsenvaltioiden puoleen. Mutta Komissiolla ei siis ole minkäänlaista vaikutusmahdollisuutta jäsenvaltioiden suuntaan, vaiko? Komissio on pyytänyt Yhdysvaltoja olla toimimatta jäsenvaltioiden suuntaan PNR-tietojen suhteen. No eikös komissio voisi olla suoraan yhteydessä jäsenvaltioiden hallituksiin ja hoitaa asia kuntoon? Tämä nyt on hiukan ihme, ihmeellinen lähestymistapa. Yhdysvallat ovat ilmeisesti omaksuneet hajota ja hallitsee lähestymistavan, ovat suoraan yhteydessä jäsenvaltioihin ja pyrkivät sitä kautta solmimaan sopimuksia, joka on ristiriidassa unionin lähestymistavan kanssa. Jos komissio ei pidä kiinni omista velvollisuuksistaan, niin silloin meidän asemamme heikkenee. Meidän täytyy toimia yksissä tuuminen, meidän täytyy varmistaa, ettei näiden kahdenkeskisten sopimusten nojalla päästä käsiksi tietoihin. Jotkut Jäsenvaltiotkin ovat toimineet salamyhkäisesti kansallisten parlamenttien selän takana. Joten me olemme aivan oikeutetusti huolissamme ja tämä komissaarin vastaus ei todellakaan vakuuta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Möltser. I'm sorry, I'm sorry, Mr. anteeksi, anteeksi. Ensin kollega Alvaro. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Paljon kiitoksia herra puhemies ja arvoisa komission edustaja, että olette täällä kollega Malmströmin sijaisena. Mutta kyllä nyt faktat ovat vähän toisenlaiset. Kysehän ei ole siitä, että PNR-tietopankkeja käytetään. DNA-tietoja, sormenjälkitietoja ja rikollisiin liittyviä tietojakin tässä tarkoitetaan. Eli viittaan tässä Prymin sopimukseen. Eli kyse on Euroopan eurooppalaisen politiikan keskeisimmästä asiasta. Ja tästäkään ei oikeastaan ole kyse. Kyllähän tästä voidaan keskustella ihan muodon vuoksi, jos vaan aikaa sattuu olemaan. Mutta minua ärsyttää se, että komissio eikä neuvosto uskalla mennä sanomaan yhdysvaltalaisille, että tämmöinen peli ei toimi. Viisumivapautta ei voida käyttää tällaisena välineenä, jolla voitaisiin kiristää esimerkiksi Itävallalta jonkinlaista vastavuorosta palvelua. Me tiedämme, että me emme edes voisi vaatia viisumivapauden poistumista, koska kyse on unionin toiminnasta. Me tietenkin haluamme sanoa Yhdysvalloille, että me kaipaamme tätä transatlanttista sopimusta, mutta aina täytyy kunnioittaa vastapuolen kommentteja, ajatuksia. Tätä vastavuoroista kunnioittamista vaadimme myöskin Yhdysvalloilta ja sen harjoittamalta politiikalta, ja me toivoisimme, että sekä komissio että neuvosto panostavat tähän hiukan enemmän tulevaisuudessa. Kiitoksia. Herr Präsident, schon als der Kiitoksia seuraavana kollega Möltsä. Silloin kun SWIFT-sopimus hyväksyttiin, niin oli selvää, että tietosuoja nimellä myyty tuote on itsensä pettämistä tarkoittava tuote. Mutta me tiedämme, että Euroopan unionin valvontajärjestelmä ei toimi kaiken ratkaisevana placebo-lääkkeenä, vaan Kyse on aivan jostain muusta. Yhdysvallat vähät välittävät tehdyistä sopimuksista. Yhdysvallat osoittavat, että he eivät ole kiinnostuneita kumppaneista, vaan sellaisista jäsenvaltioista ja maista, jotka vain hyväksyvät kaiken, mitä Yhdysvallat vaativat. Meidän täytyy vain myöntää, että Yhdysvallat ovat saaneet tonkia meidän tiedostojamme mielin määrin vaikka tietosuojamääräyksiä ja tietosuojavaltuutettu on ollut käytössä vaikka kuinka pitkään, mutta kahden keskisin neuvotteluin ihan takaoven kautta Yhdysvallat pääsivät näihin tietoihin käsiksi. Jo nyt eikä vasta tulevaisuudessa tämä prosessi on tuomittava ja lopetettava tykkänään. Kiitoksia. O kirjus, äh, Strasser, ja Kiitoksia seuraamme kollega Strasser. Arvoisa komissari, hyvät kollegat, täällä jo todettiin, että on tietenkin hienoa, että te itse tulitte tänne paikalle, arvoisa komission edustaja, mutta, ja ymmärrän toki, että tämä ei ole teidän ammattialanne tai aihealueettanne, mutta mitä tulee tähän komission vastaukseen, niin se on todellakin kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Jotain on tapahtunut ja minä toivoisin, että te huomioitte tämän. Kaikki keskeisemmät ryhmät, toivovat, että me keskustelemme peruskysymyksistä. Ja me olemme todellakin pettyneitä ja tyrmistyneitä siitä, että komissio ei tee yhtään mitään. Näin tapahtui Swiftin neuvotteluiden aikana ja edellisissä ö, täysistuntokäsittelyssä silloin, kun puhuttiin tästä 14 dollarin maahan maksusta. Me kritisoimme tätä asiaa, me kysyimme, että mitä komissio tekee, mitä jäsenvaltio tekee, ja nyt kuulin, että täällä todellakin keskustellaan jopa siitä, että Yhdysvallan kansalaisia kohdeltaisiin etuoikeutetusti verrattuna EUn kansalaisiin. Meidän täytyy nyt todellakin vakavamielisesti keskustella komission kanssa peruskysymyksistä, ja tämä tarkoittaa sitä, että toiminta on vastavuoroista, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että EU-tietoihin ei päästä noin vaan käsiksi, vaan että ne pitää hakea ihan konkreettisesti, jos niitä kaivataan. Me voimme pitää tästä edelleenkin kiinni. Kyse on ikään kuin kansalaisoikeuksista. Kyllähän kansalaisilla on oikeus tietää, miten hänen tietoja käytetään missäkin ja millä tavalla. Ja tietenkin tässä täytyy lähteä liikkeelle eurooppalaisesta ratkaisumallista. Mutta nyt olemme kuulleet, että komissio heikentää neuvotteluasemaansa suhteessa Yhdysvaltoihin, koska se ei käy kansallisella tasolla keskustelemassa siitä, miten tätä toimintaa voitaisiin koordinoida. Eikä nyt edes tiedetä, milloin neuvottelut alkavat, mihin panostetaan kun Swiftistä neuvoteltiin, niin kyse oli ihan kuukaudesta. Yksi, kaksi asia piti saada, saada kuntoon, mutta nyt me tarvitsemme hiukan enemmän aikaa, varsinkin kun kyse on tämän tyyppisistä aiheista, kuten PNR-tiedoista. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme käsiaimenettelyyn. Kolme puheenvuoropyyntöä on esitetty. Työjärjestyspuheenvuoro. Työjärjestyspuheenvuoro, vaiko? No, ennen kuin komissaari vastaa, niin sitten saatte puheenvuoron, mutta nyt ensin ja menettelyyn přestože je nutné s terorismem bojovat razantně a všemi dostupnými prostředky tak není možné při mezinárodní spolupráci v této Kyse on kansallisesta yhteistyöstä, mutta meidän täytyy kuitenkin noudattaa demokratia myös yli Atlantin. Kahdenkeskiset sopimukset, joita on tehnyt Yhdysvaltain ja unionin jäsenvaltioiden kesken, päästä ilmeisesti eteenpäin. Ja niistä päätetään vain kansallisissa parlamenteissa. Ja totta kai me tarvitsemme myös demokraattista valvontaa avoimuuden, avoimuuden nimissä. Tietojen vaihto Yhdysvaltain ja ja EUn kansalaisista täytyy tavata demokraattisesti noudattaen vakiintuneita menettelytapoja myös ajatellen tutkintaa. Kiitos. Ja seuraava edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen kun ajatellaan kansalaisten henkilötietoja, niin luonnollisestikin aihe on aina äärimmäisen herkkä sekä kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta että myös ihmisoikeuksien näkökulmasta. EUn kansalaisten henkilötietojen välittäminen Yhdysvaltoihin on perusteltu sillä, että me taistelemme terrorismia vastaan ja parannamme kansalaisten turvallisuutta. toki tavoite on jalo, mutta Minulla on kyllä se ikävä tunne, että terrorismin taistelun varjolla kansalaisilta viedään yksityisyys. kun ajatellaan niitä neuvotteluja, joita Euroopan unioni ja Yhdysvallat käyvät, niin toki Yhdysvallat on meidän vahvin liittolaisemme. Yhdysvallat on neuvotellut myös kahdenvälisesti jäsenvaltioiden kanssa, eikä EUn kanssa kokonaisuutena, niin tämä kyllä herättää hieman epäilyksiä. tietyt jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan. Ne eivät ole mukana tässä poikkeusjärjestelyssä ja EU ei ole toiminut niiden puolesta. Minä katsoisin, että tulevaisuudessa EUn pitää olla paljon enemmän mukana jäsenvaltioiden rinnalla näissä asioissa. Kiitos. Seuraavana edustaja Paska. Vážená predsedajúci, vážená pani komisio. Herra puhemies, hyvä komission jäsen. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy jatkossakin torjua terrorismia. Se on vaara sivistyneelle maailmalle. Tietojen vaihto matkustajista tapahtuu kuitenkin terrorismin verukkeella, eikä sitä koordinoida. Siinä kaikkein eniten tietoja kerää Yhdysvallat. He keräävät tietoja Euroopan unionin kansalaisista perustuen sopimuksen EUn kanssa tai sitten yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa. Minä uskon, että tällainen kahden, kahdenlainen lähestymistapa ei enää tule kyseeseen. Meidän pitäisi säännellä tietojenvaihtoja siten, että sen myötä ei loukattaisi meidän oikeuksia, käytettäisiin puolioikeudellisia toimenpiteitä. Meidän pitäisi korostaa yhdysvaltalaisille vastavuoroisuutta, toteuttaa säännöt niin, että myös meitä kuullaan, niin että meidän tietojamme siirretään käyttäen sellaisia sääntöjä, joita noudatetaan meidän Euroopassa. Kiitos. Kirja Morvai, Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Kysynen Niin, pieni hetki. Arvoisat kollegat, näitä minuutin kommentteja ei voida noin vain esittää. Minä toivoisin, että pyydätte riittävän ajoissa näitä ylimääräisiä puheenvuoroja. Nyt annan puheenvuoron seuraavalle edustajalle. Niin, täällä nyt ei ole kovin paljon innostusta tähän aiheeseen, enkä tässä nyt vie keneltäkään mitään aikaa sen enempää. Jos ajatellaan mitä tahansa tietosuojaprosessia tai menettelyä, jossa rikotaan perustavanlaatuisia intressejä, niin se täytyy liittyä yksilöityyn tavoitteeseen ja pitäisi olla mahdollisuus myös saavuttaa tämä yksilöity tavoite. Mikä ihmeessä mahtaa olla sitten Yhdysvaltain mukaan tämä perusteltavissa oleva tavoite? Ja miten henkilötietojen siirtojen suoja toteutuu tällä tavoitteella. Toisin sanoen, miten he aikovat käyttää tätä tietoa? Siinä ensimmäinen kysymykseni komission jäsenelle. Toinen kysymys puolestaan on seuraava. Miksi käyttävät kaksi erilaista valvontamenetelmää, yhtäältä uudet ja toisaalta vanhat jäsenvaltiot. Minä Unkarista uusien joukossa. Miksi Unkarin kansalaiset olisivat sen vaarallisempia terrorismia ajatellen kuin joku kansalainen vanhasta valtiosta? Oliko se aiheena neuvotteluissa vai onko se siellä aiheena? Kiitos. Thank you. Kirja Intveld, logo. Kiitoksia sitten edustaja Intveld. Kiitoksia, että saan pyytää selvennystä kahdesta asiasta. Olin aika hämmästynyt kuullessani komissaarin sanovan, että viisumivapautusohjelma vaikuttaa ja pelkästään jäsenvaltioihin. Minä sen näin sanoitte. Kun taas vuonna 2007 alun perin Euroopan komissio sanoi, että sillä oli yksivaltainen toimivalta tässä asiassa ja lopuksi sen piti antaa tässä toimivaltuuksia jäsenvaltiolle. Onko nyt ymmärtänyt olevan niin, että Euroopan komissio on muuttanut näkemyksiään sen omista toimivaltuuksista? Toinen selvennys, jota haluaisin rouva komission ja sen, te sanoitte, että ei ole minkäänlaista viittausta PNR-tietojen siirtoon. Arvoisa komissaari, voin antaa teille kopion yhdestä tällaisesta tapauksessa mainitaan PNR tässä muistiossa. Tarkoittaako tämä sitä, että komissio itse ei edes tiedä, mitä oikein tapahtuu? Ja nyt annan teille sitä itseselvennyksen, arvoisa komission jäsen. Tämä parlamentti on päättänyt lykätä äänestystä kahdesta PNR-sopimuksesta, koska olimme sitä mieltä, että me voimme luottaa komission, että se on yhtä lailla vastuullinen EU-toimielimenä, niin kuin mekin täällä parlamentissa. Ja nyt ollaan kyllä miettiä, ansaitseeko komissio tätä luottamusta. Minä toivon, että te ette aiheuta meille pettymystä. Εκ της κυρία Δαμανάκη έχει το λόγο. Kiitoksia seuraavana komission edustaja Damanaki. First I would like to say that I find... Ensinnäkin haluan todeta, että tämä keskustelu on ollut hyvin mielenkiintoista ja toivon, että ymmärrätte, että olen täällä, jotta voin selittää teille asioita. En kuitenkaan voi hyväksyä niitä väitteitä, että komissio ei olisi huolissaan EU-kansalaisten tietojen suojaamisesta. Tätä en voi hyväksyä. En voi myöskään hyväksyä sitä, että olen täällä vain sitä, että sanottiin, että olen täällä vain sijaisena ja en tunne tätä asiaa. Kyllä komissiossa kaikki ovat selvillä siitä, mitä tapahtuu ja voin sanoa teille kaikille, että me todellakin olemme huolellisia kansalaistemme tietojen kanssa. Siirrytäänpä sitten tosiasioihin. Onko meidän noudatettava Lissabonin sopimusta vai ei? No mitä ehdottaisitte? Sivuutetaan neuvosto, niinkö? Olen ollut kuulevina niin, että haluaisitte kuulla, että Eurooppa, Euroopan pitäisi puhua yhdellä äänellä tässä asiassa. Minäkin haluaisin sitä, mutta mitä sitten pitäisi tehdä? Pitäisikö komission tuoda, että sivuutamme kokonaan neuvoston kannan? faktoista eikä mistään haihatteluista puheen ollen. Voin kertoa teille, että olen jo pyytänyt, olemme jo pyytäneet neuvostolta. Tämä ei ole mikään uusi asia ja sen tiedätte. Viime toukokuusta lähtien olemme ehdottaneet neuvostolle, että tuleva puitesopimus EUn ja Yhdysvaltain välillä, jos viitataan missään määrin henkilötietoihin, niin niiden pitäisi Samojen säännösten pitäisi koskea myös jäsenvaltioita. Olemme ehdottaneet tätä. Ja jos tämä hyväksytään, niin sitten edistämme asiaa. Näin se on. Mutta jos asiasta ei ole sopua neuvoston kanssa, niin mitä minun silloin pitäisi tehdä? Mitä te ehdotatte? Mennä jäsenvaltioihin ja sanoa, että ette voi jatkaa omaa linjanne, niinkö? No, selvä. Jos näin sitten tehdään, niin Vastaukseni on hyvin yksinkertainen. Meidän on noudatettava, kunnioitettava Lissabonin sopimusta. No hetkinen. Sitten muita hyvin kiinnostavia tietoja. Olen kuullut paljon eurooppalaisesta tietokannasta ja De Bruunin tietokannasta, anteeksi Brymin tietokannasta. Jos on jotakin yhteisymmärrysmuistioita tai kahdenvälisiä sopimuksia, niin valtiot voivat luovuttaa omien kansalaistensa tietoja, mutta ne eivät voi luovuttaa niitä EU-tietokannasta tai Prymin tietokannasta. Tämä on aivan selvä asia. Aivan selvää on myös, että olemme pyytäneet Yhdysvalloilta tästä on kirjeitä ja kirjeitä lähetelty ja neuvottelut ovat käynnissä. Olemme pyytäneet, että Kahdenvälisissä sopimuksissa ei voida viitata PNR-tietoihin. Ehkä jäsenvaltioilla ei olisi sitten oikeuksia neuvotella Yhdysvaltojen kanssa, mutta tämä kuitenkin on komission kanta. Ymmärrän teidän huolenne hyvin, hyvin, mutta meidän on nyt mentävä eteenpäin ja pyrittävä neuvottelemaan parhaalla mahdollisella tavalla Yhdysvaltain kanssa ja hakea sitovia sääntöjä jäsenvaltioille tämän sopimuksen puitteissa. Tämä on myös ainoa tapa saavuttaa juuri se, minkä tekin haluatte saavuttaa. Näin me voimme edistää asioita. Euroopan komissio neuvottelee Yhdysvaltain kanssa ja yritämme saada sovun aikaiseksi sellaisen sopimuksen, joka sitoisi jäsenvaltioita. Siksi olemme sanoneet neuvostolle, että olkaa kilttejä ja varmistakaa, että jos näin sovitaan ja jos voidaan suojella tietoja EUn ja Yhdysvaltain välisellä reitillä, niin teidän on tehtävä silloin samoin. Meidän on kunnioitettava niitä oikeudellisia puitteita, jotka meitä sitovat. Ja kuulen mielelläni hyviä ehdotuksia, mutta jos niitä ei ole, niin Toivon, että todella uskotte sen, että me huolehdimme kansalaisten tiedoista ja pyrimme suojelemaan niitä, mutta pyrimme myös kunnioittamaan jäsenvaltioita ja neuvostoa. Tämä asia siis on parhaillaan käsittelyssä ja minä panen kyllä mieleen teidän huolenaiheenne ja yritän ottaa ne huomioon, mutta ei komissio voi mennä neuvostolle sanomaan, että nyt täytyy lopettaa kaikki neuvottelut kaikkien valtioiden kanssa. Voin vain sanoa, että pyrimme jatkamaan neuvotteluja ja jälkikäteen sitten sitouttamaan jäsenvaltiot tähän menettelytapaan. Oli. <clears throat> Madam Commissioner, allow me simply, because I have knowledge of the issue. Rouva komission jäsen, sallikaa minun, koska tunnen tätä asiaa, korostaa sitä, että oikeastaan kaikki poliittiset ryhmät tässä salissa ovat ilmaiset suurta huolta asiasta, niin kuin kuulitte. Ja meillä on PNR-sopimus, josta jota ollaan neuvottelemasta. Se on, erittäin tärkeää parlamentille, että komissio ottaa erittäin vakavissaan nämä huolet, aiheet ja että emme tunne, että olemme tavallaan eristyksissä, niin kuin Swiftin kohdalla kävi. Samanaikaisesti olemme ottaneet esille viime aika, aikaisemmat neuvottelut tällä alueella. Vaaralliset, vaarallisia ovat nämä harmaat vyöhykkeet. Jos jokainen jäsenvaltio antaisi kolmannelle maalle tietoja, jota se antaa eurooppalaisen tietokantaan, sanotaan vaikka Schengenin tietokantaan, silloin saateta, saatetaan päättyä sen tilanteeseen, jossa kolmas maa kerää kaikkia kaikki tiedot Schengenin tietokannasta, vaikka se ei saa sitä Schengenin kautta, vaan yksittäiseltä, yksittäisesti jokaiselta jäsenvaltiolta. Ja tässä mielessä, niin kuin aivan oikein totesitte, ja painokkaasti kun puhutte, mistä olemme kiitollisia, puhutte siitä, miten komissio suojelee yhteisöpilaria tässä kysymyksessä, niin sallikaa minun kuitenkin varmistaa, että tämä kaikki tapahtuu mahdollisimman hy- parhaalla mahdollisella tavalla. Um, oh, you want to, I'm sorry, go ahead, yes. Jos haluatte vastata tietenkin. I agree with you that... Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän on otettava kaikki huolenaiheet huomioon ja olen samaa mieltä siitä, että on syytä huoleen. Tämän olen tehnyt selväksi aivan alusta lähtien ja toivon, että ymmärrätte minua. Mutta me pyrimme komissiossa löytämään laillisia tapoja, jotka kunnioittavat sopimuksia, löytää ratkaisuja tähän ongelmaan, suojella tietoa ja vahvistaa sitä yhteisön pilaria, jota tämä asia koskee. Mutta se ei kuitenkaan ole ainoa pilari, joka meillä on huomioitavana. Toivon, että pidätte mielessä sen, mitä sanoin. Olen ymmärtänyt teidän huolenne ja toivon, että te ymmärrätte, että me olemme pyytäneet neuvostoa toimimaan siten, että pystymme suojelemaan henkilötietoja omissa sopimuksissamme ja olemme pyytäneet neuvostoa sitoutumaan tähän samaan seikkaan. Tämä on ainoa laillisesti mahdollinen tapa edetä. Kiitoksia. Συνάδελφοι, το επόμενο σημείο σημερινή σε διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με την αλληλεία. Η σύσταση... Ja nyt alkaa yhteiskeskustelu kalastuksesta. Valesan mietintö tai suositus, joka koskee luoteisatlantilla harjoitettavaa kalastusta ja siihen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaa yleissopimusta ja sitten Estevesin mietintö.